Dear colleagues. Hyvät kollegat. On aina ihanaa nähdä ihmisiä, jotka tulevat eri valiokunnista, mutta nyt olisi aika aloitella, koska olemme hiukan aikataulusta myöhässä. Tänään meillä on yhteis keskustelu FAON edustajien kanssa maailman puutteellisesta elintarviketurvasta ennen maailman ravintola, anteeksi, ravintopäivää 2015. Ja täällä ovat, on paikalla Envi-valiokunnan henkilöitä, jotka vastaavat elintarviketurvasta ja ravitsemuksesta. Ja olen hyvin onnellinen siitä, että meillä on tämä yhteinen keskusteli, keskustelu Agri- ja DV-valiokunnan edustajien kanssa. Ja siitä, että he haluavat keskustella kanssamme. Ja luulenpa, että voimme aloittaa saman tien ja antaa puheenvuoron vuoron lyhyen johdattelevan alustuksen pitäjälle Linda McAvan DEVECOM-valiokunnasta. Äh, olkaa hyvä. I'm um, from me. We had our committee. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelut niin Meillä venyi valiokuntakokous, kuten niin usein tapahtuu. Olen erittäin tyytyväinen, että me olemme tänään kokoustamassa. Perjantaina on maailman ruokapäivä ja meillä on tärkeä mietintö, joka esitellään meille. On ihmisoikeus, ettei kärsi ruoan ravitsemuksen puutteesta ja pääsy ravitsemukseen oli eräs millennium-tavoitteista. näkevien määrä tuli puolittaa 50 prosentilla. No, tämä tavoite saavutettiin, mutta 795 miljoonaa ihmistä näkee nälkää 9 prosenttia maailman väestöstä ja puolet alle 5-vuotiaiden kuolemista johtuu nälänhärästä, nälästä, joten meillä on kyllä vielä melkoisesti töitä edessämme. 80-90-luvun ohjelmissa me emme panostaneet riittävästi maanviljelyyn ja maanviljelijöihin ja elintarviketurvallisuuteen. Tämä muuttui viime vuosisadan lopulla, mutta nyt, vuosikymmenen lopulla, mutta nyt on kurottava menetetty aika umpeen. Millennium-tavoitteet ovat päättyneet, mutta ensi vuonna julkistetaan kestävät millennium-tavoitteet – kestävän kehityksen tavoitteet ja tässä ollaan hyväksytty tämä toinen, muun muassa tämä toinen ohje tavoitteena on päättää nälänhätää viedä eteenpäin kestävää maataloutta ja luoda elintarviketurvallisuutta. Meidän valiokuntien tehtävä on katsoa, että nämä lupaukset pidetään seuraavan 15 vuoden aikana ja meidän on toimittava johtajien kanssa, komission kanssa, että nämä tavoitteet todellakin saavutetaan. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että ruokaa ei voi tuottaa, mikäli ei ole maata käytettävissä. Siksi onkin erityisen tärkeää, että maata on viljeltävänä. Me vierailemme Milanon maailmannäyttelyssä keskustelemassa elintarviketurvallisuudesta ja tuosta iltapäivänä meillä on erityinen DV-valiokunnan työpaja ja tuolloin käsittelemme maankäyttöä, pääsyä maahan ja elintarviketurvallisuutta Milanossa. Kiitos paljon kutsusta saapua tänne. Minä odotan innolla uutisia tästä mietinnöstä. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Czeslaw Sirkeski, joka on ähm, Agrin puheenjohtaja. Kiitoksia. Puutteiden elintarviketurva on kansainvälinen haaste ja siihen liittyy monia tärkeitä kysymyksiä, sosiaalisia, poliittisia, taloudellisia ja siksi on tärkeää, että kansainväliset järjestöt ja yksittäiset maat löytävät ratkaisun, jotta hätä voidaan vähentää ja kitkeä köyhyyttä. Meillä on kokemusta näistä asioista EU:ssa. Meillä on yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka on pitänyt huolta siitä, että köyhyys ja puutteellinen elintarviketurva vähenee Euroopasta. Ja nämä arvokkaat kokemukset ovat meille nyt hyödyksi ja meidän täytyy sitten toistaa näitä muualla maailmassa. Eli meidän täytyy vetää nyt yhtä köyttä, mitä tulee kehitysyhteistyöhön, esimerkiksi palvelukaupassa, ja näinhän me teemme maailman kauppajärjestössä. Ja tärkeää on kuitenkin katsoa näitä aloitteita, joihin ryhdytään, jotta kestävästi voidaan vähentää nälänhätää. Meidän täytyy muuttaa taloutta näissä maissa niin, että nälänhädästä päästään kestävällä tavalla eroon. Meidän ei pidä tehdä vain kosmeettisia muutoksia tai toteuttaa yksittäisiä toimia, niin kuin tällä hetkellä tehdään pakolaiskriisin osalta. Eli tässä ei nyt pidä vain näperellä, vaan meidän pitää nyt varmistaa se, että löydämme globaaleja ratkaisuja, jossa otetaan huomioon alueelliset ja paikalliset olosuhteet. Meillä pitää olla riittävästi resursseja tutkimukseen, meillä pitää olla enemmän edistystä ja sen pitää olla sitten konkreettisesti sovellettavissa maissa, joissa on nälänhätä. Ja lopuksi vielä ongelmat, jotka liittyvät läheisesti maatalouteen ja ympäristökysymyksiin. On ratkaisevaa, että kaikki ilmastonmuutoksen alalla esimerkiksi Sehän liittyy myöskin maatalouteen ja meillä on tiettyjä mahdollisuuksia. Ja mitä tulee elintarviketuotantoon, niin siellä ei mahdollisuuksia saa rajoittaa. Ja kun puhutaan elintarvikkeista, niin vesi on ratkaiseva ja vesi tarvitsee nyt enemmän huomiota maailmanlaajuisesti, koska ravinto, terveellinen ravinto, se on erittäin tärkeä arvo ihmiskunnalle. Kiitos. We can... Uh, Kiitoksia. Nyt voimme aloittaa puheenvuorojen jakamisen. FAON edustaja herra Mustafa Sinasher, joka on FAON johtaja ja vastaa FAON suhteista EUn. Sitten täällä on myös rouva Kristina Vednaska, joka on maailman ruokaohjelman johtaja. Saatte 10 minuutin puheenvuorot ja sen jälkeen keskustelemme, kesken, keskustelemme kaikki. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensiksi kiittää teitä ja kiittää Agri- ja DV-valiokuntien puheenjohtajia tämän istunnon järjestämisestä tänään, jotta pääsemme keskustelemaan parlamentin kanssa elintarviketurvallisuudesta. Ja nythän meillä on ähm, tällä viikolla maailman ravintopäivä ja 16.10. maailman ravintopäivä on hyvä tilaisuus pohtia elintarviketurvatilannetta maailmassa, nälkätilannetta maailmassa, köyhyyttä maaseutualueilla ja katsoa myös millaisia haasteita meillä on edessämme, kuten Rova McAvan juuri sanoi. Meillä on hyvin suuria tavoitteita, kestävän kehityksen tavoitteita ja nimenomaan tavoite kaksi, joka on nälkää näkevien määrän puolittaminen, kestävän maatalouden edistäminen ja niin edelleen. Joten tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistä ponnistusta, jotta näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin päästään me FAOssa olemme sitä mieltä, että nälän kitkeminen vuoteen 2030 mennessä on mahdollista toteuttaa. Siihen tarvitaan vain oikeat välineet, keinot ja varat ja yhteistyötä. Tänä vuonna, tai tällä viikolla Milanon maailmannäyttelyssä on mukana komission ja parlamentin edustajia. Ja siellä meillä on tilaisuus jatkaa keskustelua näistä äärimmäisen tärkeistä asioista. Haluan myös käyttää tilaisuuden hyväkseni sanoakseni teille, että tänään FAO on myös lanseerannut SOFA-raportin, joka vastaa siis elintarvikkeiden ja maatalouden tilasta FAO on vuodesta 1947 vuosittain julkaissut tämän raportin, joka on kätevä työkalu poliittisille päättäjille. Hyvin tärkeä työkalu. Tämä SOFA-raportti, joka kertoo maatalouden ja elintarviketilanteen tilasta. Tässä Sosiaalinen suojelu taistelussa köyhyyttä ja nälkää vastaan on ollut keskeisellä sijalla ja maatalouden kehittäminen ja maaseutualueiden kehittäminen on ollut myös yksi painopistealue. Ihan muutama ydinviesti, joka tässä raportissa on, se löytyy meidän nettisivuiltamme, se on tänään kello 12 julkistettu. On aivan selvää, että sosiaalisen suojelun ohjelmat vähentävät köyhyyttä ja parantavat elintarviketurvaa se, että äh, apujen käyttäjät äh, tunnistetaan ja apu kohdennetaan tehokkaasti on äärimmäisen tärkeää. Ja nälkää vastaan taistelevat ohjelmat ovat erittäin hyvä työkalu. Me tiedämme erittäin hyvin, että sellaiset ohjelmat, jotka vahvistavat naisten valtaa siihen, mihin tulot käytetään, koituu lasten parhaaksi. Sosiaalinen suojelu myös stimuloi taloudellista toimeliaisuutta ja investointeja erityisesti maataloustuotannon alueella. Se myös edistää ravitsemusta, terveyttä ja koulutusta, jolla, ja näillä kaikilla on sitten taas tuottavuuteen ja työllisyyteen ja ihmisten tulotasoon positiivinen vaikutus. Sosiaalinen suojelu ei kuitenkaan yksinään riitä, että saadaan kaikki ihmiset pois köyhyyden piiristä köyhät ihmiset usein ovat useiden eri vastoinkäymisten uhreja. Siksi tarvitaan montia, monenlaisia ohjelmia ja ö, yhteistyötä, koordinoitua työtä ö, ja työtä, joka kohdistuu niihin politi- politiikkoihin ja strategioihin, jo, joita tehdään EU-maissa, komissiossa ja jotka kohdistuvat näihin erityisen herkkiin maihin. Ö, esimerkiksi paremman ravitsemuksen ja elintarviketurvan ohjelma on meillä käynnissä. Sosiaalisella suojelulla on myös paikallisyhteisöihin myönteinen vaikutus, myös infrastruktuurit saattavat kehittyä ja luoda uusia yhteisöllisiä resursseja. Näin paikallinen talous kehittyy apujen kohdentaminen oikein vahvistaa myös kyseisten kotitalouksien ostovoimaa. Olen hyvin iloinen siitä, että saan tänään olla täällä elintarviketurvan erikoistuneen kollegan kanssa, kuten myös toisen kollegan kanssa, joka edustaa PAMia. Nämä kaikki tahot ovat hyvin tärkeitä elintarviketurvallisuuden edistämiseksi. Kiitos. Mr. Chairperson, honorable members of the EU Parliament, it is a great pleasure and honor for me. On suuri kunnia esitellä tämä kertomus elintarvikkeen puutteellinen elintarviketurva maailmassa 2015 Tämä on FAON ja maailman elintarvikeohjelman yhteys hanke ja tässä on myös IFAD ollut mukana. Tämän vuoden kertomus on erityisen tärkeä. 2015 on erityisen tärkeä vuosi kaikille meille. Ennen kaikkea kun tämä, kert- tämä vuosi on sellainen tämä eräs tärkeä seurantasykli päättyy. Roomassa 1996 kokoontui. 1990 kokoontui suurin määrä valtiopäämiehiä Roomaan ja tuolloin päätettiin, että halutaan puolittaa nälkänäkevien määrä 2015 välisen aikana. 1990 ja 2015 eh, vuoden välillä. Joten ensimmäinen asia, joka on kysyttävä, on se, onko tämä kansainvälinen nelkätavoite saavutettu. Kuten aiemmin keskusteltiin, olemme lähellä millennium-tavoitteiden saavuttamista liittyen tähän ensimmäiseen tavoitteeseen. Tämä liittyy aliravitsemuuteen ja sen yleisyyteen. Tämä on osoitus, jonka kansainvälinen yhteisö meille antoi seurattavaksi jotta seuraamme, onko tavoitteita saavutettu. 25 prosenttia oli indikaattorilukema ja se on nykyään 12,9, joten tilastollisesti tämä on melko lailla saavutettu. Voidaan sanoa, että tämä on saavutettu tämä tavoite. 73 maata, joita olemme seuranneet, öö, niin ovat saavuttaneet tämän tavoitteen, mutta Tämä koskee ainoastaan suhdetta nälkeen näkevien suhteen väestöön. Lisäksi yksi tavoite piti sisällään sitä, että aliravitsemuksesta kärsivien määrä putoaa. Ja tämä on elintarvike ruokahuippukokouksen asettama tavoite. Tämä, tätä ei saavutettu ja tässä on melko suuri ero. Me olisimme tarvonneet erittäin paljon merkittävämmän pudotuksen jälkeen näkevien aggravittujen kohdalla on katsottava, että maailman väestö kasvoi kaksi miljardia tänä aikana, joten tämä tavoitteen saavuttaminen oli vaikeaa. 129 seurannan alla olleesta maasta 29 saavutti tavoitteen. Ketä ovat äh, nelkään näkevät? Tässä näitä lukuja on enemmän mutta tässä kertomuksessa, mutta tässä nyt on pieni katsaus tähän Etelä-Aasiasta. Löytyy suurin määrä aeroittuja ihmisiä, sen jälkeen Saharan etelänpuolinen Afrikka. Ja tuolla tämä on yleisempää. Siellä on tosiksi eniten nälkeä näkeviä, mutta tämä yleisyys on kaikkein suurin. Ja lisäksi itäinen Aasia on korkealla tässä listalla. Mikä ovat nämä avaintekijät, jotka ovat olleet menestysmaissa taustatekijänä? Talouskasvu on merkittävä tekijä, jota voidaan vähentää elintarvikeen epävarmuutta, mutta tämän tulee tämän mukaan kaikkien köyhimmätkin. Lisäksi pientilallisten ja perhetilojen tuottavuuden kasvattaminen on tärkeää Tämä on ollut monessa maassa taustalla. Ja SOFA-kertomus tältä aamulta myös toteaa Lisäksi on tärkeää, että nämä syrjäseutujen markkinat toimivat paremmin, jotta että tässä on paremmat mahdollisuudet pienviljelijöille. Ja lisäksi on tärkeää, että työskennellään sellaisten maiden kanssa, joissa on ongelmaa tuotannon suhteen. Tuolla elintarviketurvallisuus on kaikkein vaikeimmalla tolalla. No, minä puhuin liian nopeasti, koska tässä ei ole aikaa liemin. Joissain maissa pienentynyt kriisi vaikuttaa merkittävästi elintarviketurvallisuuteen, joten on tehtävä työtä, jotta tähän saadaan tietynlaista kestävyyttä mitä tapahtuu 2005, 2015 vuoden jälkeen. Nyt edessämme on kestävän kehityksen agenda, jonka tulisi luoda selkeitä tavoitteita vuoteen 2030 mennessä. Kansainvälinen yhteisö työskentelee jo sen suhteen, että luodaan tavoitteita ja indikaattoreita tällä alalla. Elintarvike turvallisuus ja nälkä tulee olemaan eräs tavoite. On myös muita tavoitteita, joita tullaan seuraamaan, eri tekijöitä, joita tullaan työstämään erilaisia indikaattoreita. Lisäksi on ponnisteltava itse teknologian suhteen, jotta voidaan seurata näitä indikaattoreita maatasolla ja kansainvälisellä tasolla. Mm, viime vuosina DEVCO on merkittävästi auttanut meitä, jotta voimme paremmin seurata tätä työtä. Meillä on myös hanke, The Voices of the Hungry, nelkäisten ääni, ja me pyrimme tässä seuraavassa kehitysyhteistyösyklissä seuraamaan tätä tilannetta. Kiitos paljon. Ähm, honorable président des comités. Äh, Arvoisat valiokuntien puheenjohtajat, Haluaisin nyt sanoa muutaman sanan vielä puolaksikin. Eli hyvät kollegat komissiosta, FAOsta, haluaisin kiittää tästä tilaisuudesta, nyt kun ajatellaan maailman ravintopäivää. Ja meidän täytyy yhdessä miettiä nyt, mitä on saatu aikaan, mutta samalla millaisia haasteita meillä vielä on edessämme. FAOn kollega juuri esitteli raportin, joka koskee puutteellista elintarviketurvaa. Meidän täytyy löytää konkreettisia ratkaisuja ja meillä on oltava mekanismeja, joiden avulla voimme nopeammin poistaa nälän hätää. Ja nälkäongelma koskettaa meitä, koska nämä lukemat ovat järkyttäviä 800 miljoonaa ihmistä. Mutta lukujen takana on ihmisiä, niin kuin sinä ja minä, perheenäitejä, isiä, lapsia – joiden tulevaisuuden näkymät ovat epävarmoja, inhimillisiä tragedioita, joita meidän tulee pohtia. Kun olemme käyneet Jordaniassa tässä kaksi esimerkkiä pakolaisten tilanteesta, joita haastattelimme. Neljän lapsen isä sanoi, että hän oli avuton tilanteessaan. En voi mennä enää edes lasten kanssa ulos, koska en, minulla ei ole rahaa ostaa ruokaa ja olen epäonnistunut isänä. Ja sitten toinen perheen äiti sanoi, että kun lapset kysyvät, miksen syö heidän kanssaan, niin sanon, että, että minä paastoan, mutta se ei pidä paikkaansa, vaan meillä ei riittävästi, ole riittävästi ruokaa kaikille kaikki tilastot osoittavat, että ruokaa on riittävästi maailmassa, jotta kaikki ihmiset voitaisiin ruokkia. Ja jotta 230 miljardia maksaa lähellä poistaminen. Ja sitten kun katsotaan, kuinka paljon haskataan elintarvikkeita, se on 650 miljardia vuodessa. Eli kaksi kertaa se määrä, joka tarvittaisiin nälänhädän poistamiseen. 21 000 ihmistä kuolee päivittäin, siis päivittäin ongelmiin, jotka liittyvät nälänhätään, niin tällaista ei tietenkään voida hyväksyä moraalisesti tai taloudellisesti. 40 prosenttia Syyrian parlaisista on nyt ruokittu, mutta nämä tarpeet kasvavat, mutta kuitenkin näitä annoksia on puolitettu. Ja tämä koskettaa neljännes miljoonaa ihmistä. Meidän täytyy myöskin todeta, me tiedämme, että näistä ongelmista on keskusteltu usein myöskin täällä, eli maailmassa tänä vuonna on ollut hyvin paljon kiireellisiä tapauksia, ja meidän on pitänyt saada lisäresursseja käyttöön, Ebola, ERSA, Jemen, Irak, Nepal ja monet muut. Olemme kiitollisia Euroopan parlamentille siitä, että se kiinnittää huomiota tämän alueen ongelmiin. Äsken hän McCaven kävi Turkissa, Noiser ja Zela. Samoin ja he arvostivat yhteistyötä, jota PAM ja EU tekevät pakolaisleirillä. Me autamme yli 40 000 pakolaista siellä sähköisillä lounasseteleillä – teemme yhteistyötä DEFCON ja hallitusten kanssa. Ja me hoidamme rakenteellisia ongelmia, jotka liittyvät puutteelliseen elintarviketurvaan ja aliravitsemukseen. Ja haluamme päästä tavoitteeseen vuonna 2030. Ja voisimme ottaa esiin monia myönteisiä esimerkkejä yhteisistä toimista, joista on saatu kestäviä ratkaisuja, mutta liian usein elintarvikekriisit käynnistyvät siellä, missä tilanne oli jo ennestään paha ja silloin kansalaiset joutuvat tällaiseen noidankehään, kuten on nähty hiljattain Malissa, Eritreassa, Jemenissä ja maissa, joissa on Ebola. Olemme kiitollisia EUn viranomaisille rahoituksesta, jota on nyt myönnetty, ja tällä tavalla voidaan antaa elintarviketukea pakolaisille, ja olemme tietoisia siitä, että EUn viranomaiset ovat viitanneet PAMin useaan kertaan. Ne ovat tärkeitä tekijöitä Syyrian kriisin ratkaisussa. Haluaisin vielä todeta, että PAM ja sen kumppanit tekevät parhaansa ja ovat kumppaneinanne kaikkien haasteiden osalta, joihin vastaamme yhdessä. Ja haluamme käyttää kaikki eurot mahdollisimman tehokkaalla ja avoimella tavalla. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten komission edustaja herra Rydolski. Kiitoksia arvoisat puheenjohtajat, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. DEFCO on mainittu jo viidesti ja minun täytynee sanoa tästä jotain ja itse asiassa komissio yhdessä Euroopan unionin jäsenmaiden kanssa on yksi maailman suurimmista elintarviketurvan takajista. Me olemme sijoittaneet enemmän kuin 8 miljardia euroa 60 maahan tämän tavoitteen saavuttamiseksi monien kan, kansalaisjärjestöjen kanssa, FAON kanssa ja toki myös yksityisillä sijoituksilla on oma osuutensa komissio on iloinen siitä, että tämä puutteellisen elintarviketurvan raportti on valmistunut ja silti olemme tietysti surullisia siitä, että luvut ovat näin korkeita. Komissio on asettanut tavoitteita omalle työlleen, esimerkiksi sen, että seitsemällä miljoonalla nälkää näkevien lasten määrä vähenee – ja minun ystäväni Roomassa olevan viraston johdossa ovat myös asettaneet itselleen konkreettisia tavoitteita, koska parlamentit voivat monitoroida näitä ähm, tavoitteita. Kun asetetaan konkreettinen tavoite, niin on helppo katsoa, onko tavoitteisiin päästy vai pitääkö työskennellä enemmän. Ja me toivoisimme, että kumppanimmekin työskentelisivät tällä tavalla. Meillä on neljä strategista prioriteettia. Ensinnäkin äh, aliravitsemuksen vastainen taistelu. Aliravitsemus on häpeä yhteiskunnalle. Me emme ainoastaan puhu siitä, että vitamiineja ja hivenaineita on liian vähän, vaan ihmisten tulevaisuudesta ja kyse ei ole vain määrästä, vaan myös laadusta, kulttuurista. Toinen prioriteetti. Me olemme todistaneet monia kriisejä Saharan alueella. Tätä me kutsumme sitkeydeksi. Meidän täytyy vahvistaa yhteisöjen ja ihmisten ja maiden sitkeyttä ja ö, sietokestokykyä erilaisten katastrofien edessä. Meidän täytyy myös tukea kaikkein haavoittuvampia väestön osia, auttaa heitä toipumaan erilaisista sokeista, kuivuuksista ja luonnonkatastrofeista – suunnittelu ja poliittinen toiminta on ihan ensimmäinen velvollisuus tässä. Kolmas prioriteetti liittyy ilmastoon. YK on mukaan 20 prosenttia meidän varoistamme on osoitettava ilmastonmuutoksen kannalta relevantteihin toimiin. Maataloushan on sekä ilmastonmuutoksen uhri että osittain syy monet, jotka ovat sanoneet, monet ovat sanoneet minulle, että jos kiinalaiset alkaisivat syödä yhtä paljon lihaa kuin me syömme, me tarvitsisimme kolme planeettaa. Eli niin paljon maata tarvittaisiin karjan kasvattamiseen. EUn täytyy myös auttaa maataloustuottajia, edistää kestävää maataloutta ja intensifioida omaa työtään. Me teemme paljon tutkimusta ja meidän täytyy saada tutkimuksen tulokset maataloustuottajien ulottuville, monien ja lukuisien maataloustuottajien ulottuville. Minä olen nähnyt esimerkiksi Keniassa, kuinka paljon luonnon monimuotoisuuden edistäminen voi edistää maataloustuottajien hyvinvointia. Ja neljänneksi meidän ei pitäisi rajata ponnistuksiamme siihen, että lisäämme maataloustuotantoa, vaan nimenomaan jatkojalostus ja kehittäminen on myös hyvin tärkeää meidän täytyy kiinnittää huomiota prosessiin viljelyn ja markkinoinnin välissä. Julkinen apu ei riitä tämän edistämiseen. Meidän täytyy myös rohkaista yksityistä sijoitustoimintaa yksityiset sijoittajat eivät luonnollisesti ja luonnostaan mene sinne, minne toivoisimme heidän menevän, vaan meidän täytyy löytää erilaisia kannustimia. Maatalouteen investoinnit ovat kasvamassa Euroopassa. Esimerkkinä me olemme aloittaneet Agri 5 uuden aloitteen, joka rahoittaa agri liiketoimintaa, maatalouteen pohjautuvaa liiketoimintaa ja maataloutta. Ja me tulemme olemaan Milanon näyttelyssä 15. ja 16. päivä. Meillä on paljon kokouksia siellä ja kohtaamisia. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka merkittävällä tavalla poliittisen tason täytyy olla poliittisesti näkyvä myös. Ja AgriFi haluaa nimenomaan edistää pk-yritysten investointeja maatalouteen, ei suuryritysten investointeja. Ja tällä tavalla me myös edistämme työllisyyttä ja hyvinvointia. Lopuksi haluan sanoa, että kulttuuritoimien pitää mennä käsi kädessä sosiaalisten toimien kanssa. Myös sosiaalinen suojelu on erittäin tärkeää sillä on ratkaisevan tärkeä rooli aliravitsemuksen vastaisessa taistelussa. Terveydenhoito, koulutus parantavat ravitsemusta ja taistelevat haavoittuvuutta, köyhyyttä ja nälkää vastaan sekä maaseutualueilla että kaupunkialueilla. Me tarvitsemme paradigman muutosta, jos emme onnistu ymmärtä, äh, muuttamaan sitä yleistä käsitystä siitä, mistä tässä on kysymys ja mitä maatalous Farming, farming must deliver. Maatalous vaatii. Maatalouden tehtävä ei ole ainoastaan ruokkia ihmisiä, vaan myös antaa maataloustuottajille hyvää elämä. Tämä ei ole aina helppoa monissa tilanteissa voimme nähdä, että maaseudulta ihmiset muuttavat kaupunkeihin. Tämä on edelleen kasvava trendi ja se osoittaa, että meidän täytyy työskennellä kulttuurisen paradigman parissa myös. EUlla tulee olemaan johtava rooli elintarvike- ja ravitsemusturvassa 2030 agenda tarkoittaa, että me kaikki julkiset ja ö, ähm, yksityiset tahot, kansalaisyhteiskunta, toimielimet työskentelemme niin, että saisimme aikaan mahdollisimman suuren vaikutuksen. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten heti kysymys perään. Olkaa hyvä. Nie dłużej niż jedna minuta, only one minute. Merci. Merci, monsieur le président. Je vais intervenir à la place. Kiitos. Puhun koordinaattorin asemesta. Euroopan parlamentti on jo useampaan otteeseen ja eri mietinnöissään liittyen rokotteeseen tuonut esille sen, että maailmassa on aliravitsemusta. G20-kokouksessa tuotiin esille myös hintojen ailahtelut, joka olisi nälänhädän ja aliravitsemuksen taustalla, varsinkin sellaisissa maissa, jossa BKT on alhaisimmasta päästä. Olisi G20-kokouksessa puhuttiin siitä, että voitaisiin ennakoida kriisejä ja että voitaisiin taata kaikkialle maailmassa vähimmäismäärä elintarvikkeita, että selviää, missä mennään tällä hetkellä tämän asian suhteen. Grazie Presidente, innanzitutto grazie. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä hienosta mahdollisuudesta. Kiitoksia myöskin FAUN edustajalle. Komissio viittasi tähän teemaan. Eli meidän täytyy olla johdonmukaisia. Jos meillä on nälänhätä ongelma, niin mitä ratkaisua ei nyt tällä hetkellä ole näköpiirissä, ja millä tavalla me hoidamme ongelmaamme, yhteisen maatalouden ongelmat ja ongelmat, jotka hoidettiin viime vaalikaudella, ne ovat tietenkin johtaneet hyvään suuntaan, kun ajatellaan ympäristöä tai vihreämpää maataloutta, mutta kun ajatellaan sitten resurssien hallintaa, jos elintarvikkeiden kysyntä jatkuu tähän tahtiin, ja näinhän tulee käymään, kun väestön määrä kasvaa, niin miten pystymme pysymään tässä tahdissa, jos kysyntä kasvaa tällaista vauhtia – ja pitääkö meidän sitten miljoonia hehtaareita antaa maataloudelle Euroopassa? So Hausling, one minute. Ja, ich wollte auch anfangen mit der, mit der niin, minäkin haluaisin aloittaa kysymyksellä elintarvikkeiden tuhlauksesta, ei pelkästään meillä, vaan myös vähemmän kehittyneissä maissa. Siellä infrastruktuurin puute johtaa siihen, että elintarvikkeita menee hukkaan. Meidän täytyy tehdä työtä sen eteen, ettei siellä haskattaisi 30 prosenttia elintarvikkeista. Ja komissiolla on argumentaatiossa pieni ristiriita. Tehän sanoitte, että tarvittaisiin kolme maapalloa, jos kaikki haluaisivat syödä yhtä paljon lihaa kuin me Euroopassa syömme. No siksi kysynkin, että miksi Euroopalla on niin aggressiivinen lihan vientistrategia. Tämä on vähän vaikea ymmärtää. Meidän täytyy pohtia, mikä on kasvavan lihan kulutuksen vaikutus luontoon ja ympäristöön. Ja sitten pääsy maahan, maa- ja metsätalousmaan hankinta on erittäin tärkeä kysymys, jota täytyy lähteä ratkomaan kansainvälisesti, jotta maanviljelijät saavat itselleen maata takaisin tai viljeltäväksi. Gracias, presidente. Creo que... Kiitoksia puheenjohtaja jos EU todellakin haluaisi päättäväisesti ratkaista nälänhäntä, nälänhäivä ongelma, niin se olisi jo tehty. On aika tekopyhää, että muutaman päivän tai muutaman tunnin keskustelemme näistä asioista. Puhumme elintarviketurvasta, ja sitten taas politiikka, jota toteutetaan, vain pahentaa tätä ongelmaa. Edellinen puhuja puhui jos maan anastuksista, vesiongelmista, siemenkysymyksestä ja vapaakauppasopimuksista. Meidän pitäisi myöskin arvioida näiden sopimusten osalta millä tavalla nämä maat voisivat tehdä omia päätöksiään, mitä tulee maataloustuotantoon. Ja meidän täytyisi myöskin muistaa, että haluamme nähdä, millä tavalla Euroopan unioni myy elintarvikkeita näihin maihin. Kiitos. Umawiamy się na jedną minutę. Pan poseł Agiu. Thank you, Chairman. I can think of two incidents. Kiitos. Voin kuvitella. Voin, minulla on mieleen kaksi tapausta, jossa hyvää tarkoittavat läntiset poliitikot ovat tuhonneet maataloustuotannon Afrikassa, Rhodesiassa. Mm, vietiin maata seitsemän maahan, tuolloin syrjäytettiin vallassa oleva ja Mugabe tuotiin tilalle ja maataloustuotanto romahti, niin ei tarvinnut toimia. Toinen asia on EUn ja sen rahoittamien kansalaisjärjestöjen toimet liittyen kasvinjalostukseen ja GMO kasveihin, niin mikäli tämä olisi sallittu, niin silloin olisi ollut Afrikassa paljon enemmän syötävää. Mikäli haluaa, että on käytettävä tuolaismyrkkyjä, niin ne on kuljetettava Afrikkaan, niitä on käytettävä siellä. Näin ei tehdä. Tämä on vaikeaa, joten olisi ollut asiallista, että olisimme saaneet GMO-kasvit Afrikassa. 60 Tällä hetkellä yli 70 miljoonaa ihmistä pakenee useimmat kotimaassaan ja siksi on tärkeää toisaalta tehdä hyvää kehityspolitiikkaa ja antaa varoja käyttöön, kun on kyse kriiseistä ja sodista, mutta tämä on vain yksi osa. Toinen osa on kuitenkin se, että pitää olla kunnollinen maatalouspolitiikkaa, joka kumppanitasolla tasavertaisesti eteläisen pallonpuoliskon maiden kanssa toimii. Ja tietysti myös kunnollista talouspolitiikkaa. Tärkeää on myös se, että ihmisiä autetaan energia rakenteiden muutoksissa hyvin monet laat, maat, joissa nälkää nähdään, käytetään energiaan jopa enemmän kuin BKTn verran. Meidän täytyy tukea ihmisiä energiaomavaraisuuteen ja maita. Ehkä on hyvä, että tapaamme juuri tänään. Huomenna on Herman Scherin kuolemasta tulee kuluneeksi viisi vuotta hän teki paljon työtä sen eteen, että kehitysmaat tulisivat energiaomavaraisiksi ja sitä kautta pääsisivät jaloilleen. Kiitos. Dankeschön. Ich frage mich, warum die FA... Miksiköhän FAO on puhunut tästä ilmastokysymyksistä eikä ole puhunut YK edustajan suosituksista elintarvikkeisiin liittyen. Meidän pitää, hän suositteli muutoksia maatalouteen maatalousteollisuus on osittain syyllinen siihen, että maatalous ei ole kestävää. Se vaikuttaa huomattavasti myöskin hiilidioksidipäästöihin. Ja esimerkiksi Monsanto, Vivaldo, McDonald's ja muut yritykset harjoittavat väärällä tavalla maataloutta ja se on erittäin huolestuttavaa. Ja voimme tietysti kuvitella täällä, että tällaisten konsernien osallistuminen tähän allianssin voisi aiheuttaa muutoksia ja voisi saada aikaan siirtymän maatalouskäytänteisiin, mutta tuotanto, tuotantoa pienviljelijöiden osalta pitää parantaa, mutta se nyt ei näissä olosuhteissa onnistu. Ja sitten miten tässä yhteydessä, no ehkä annan sitten puheen seuraavalle. Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kaikille puheenvuorojen pitäjille. Olen tosiaan samaa mieltä siitä, että paradigman muutosta maataloudessa tarvitaan ja tänä aamuna äänestettiin asetuksen muutoksesta Eh, luomuviljelyn suhteen ja muistuttaisin siitä, että luomuviljely ei ole vain sitä, että luovutaan kasvinsuojeluaineista, vaan myös siitä, että otetaan maata, valoitetaan maata takaisin. Tämä on hyvin tärkeää. Tämä on yhteisen maatalouspolitiikan tärkeä kysymys. Meidän täytyy pohtia maatalouden mallia, minkä mallin mukaan sitä tehdään. Meidän täytyy päästä irti irpalaisesta myytistä, jonka mukaan kysymys on siitä, että pitää ruokkia muita. Meidän ei pitäisi ajatella, että ruokitaan muita, vaan voisi olla kiinnostavaa myös pohtia sitä, että tulevassa yhteisessä maapallotalouspolitiikassa mietittäisiin toisten kanssa politiikan tekemistä eikä toisia varten. Tämä saattaisi tuoda mukanaan tällaisen muutoksen. Kiitos. Sì, grazie Presidente. Io vorrei approfittare... Kiitoksia. Yksi kysymys FAON edustajalle. Usein sanotaan, että väestö kasvaa ja siksi täytyy tuottaa enemmän. Ja täällä parlamentissakin on äänestetty kannoista, joita en voi tukea. Mielestäni, ja kuten joissain puheenvuoroissa jo kävi ilmi, niin tällä tavalla me vain siirrämme huomiota todellisista tavoitteista siihen, että meidän pitää paremmin tehokkaammin hoitaa elintarviketuotantoa. Eli aina korostetaan sitä, että pitäisi tuottaa enemmän, koska meitä on enemmän. Pan poseł Nart, one minute. La transferencia de comida, de alimentos desde el kehitys, kehittyvästä maailmasta eh, elintarvikkeiden vieminen kehittyviin maihin on katastrofi, koska se tuhoaa paikallisen tuotannon. Tämä on näennäisesti humanitaarinen toimenpide, mutta se on oikeasti tuhoisa. Toinen kysymys koskee maiden keskittymistä ja eh, maiden ostamista, jota harrastavat sellaiset maat kuin esimerkiksi Israel, USA, Kiina, Intia, jotka ostavat esimerkiksi Afrikasta maata. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset ajetaan pois heimomailtaan ja he köyhtyvät ja he saattavat joutua pakenemaan maasta pakolaisiksi. Ja sitten nämä maiden ostajat yrittävät saada maasta kaiken irti ja hyödyntävät sen hedelmättömäksi. Tämä ei tue paikallista elintarviketuotantoa. Tämä on tuhoisaa myös vedelle. Noin 5 prosenttia makean vedyn resursseista syötyy näille alueille. Haluaisin kysyä, mitä FAO ajattelee tästä vakavasta ilmiöstä, josta ei tässä raportissa näy jälkeäkään. Kiitos. Pan Poslu Dorfman, Kiitoksia. Kun katsotaan nyt, miten voidaan torjua nälänhätää, niin täytyy muistaa, että väestö kuitenkin kasvaa samaan aikaan. Ja nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa. Kun nälänhätä on poistettu yhdestä maasta, niin väestö kasvaa nopeammin vai ei? Koska jos olisi näin, niin sitten täytyisi miettiä, pitäisikö jonkinlaista sosiaalipolitiikkaa harjoittaa näissä maissa jotta tämä rajaton kasvu ei pääsisi pahenemaan. Jos ajatellaan vaikka Pakistania, Afganistania, Jemeniä, jos katsotaan vaikka vuotta 1950 ja sitten mitä, mikä on väestömäärä 2050, niin siellä on ehkä kymmenen kertaa enemmän ihmisiä. Eli jos tilanne on tämä, niin silloin on hyvin vaikea pysyvästi poistaa nälänhätää. Ostatti pan poseł Ek, one minute. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan ensiksi sanoa, että kollega Hoislingin, haluan yhtyä Hoislingin kantoihin. Minun kysymykseni komission edustajalle on seuraava. Onko komissio nyt siteraako se tässä, tai tunteeko Albert Einstein sitaatin, jonka mukaan mikään ei varmista ihmiskunnan elonjäämistä yhtä varmasti kuin se, että siirrytään kasvisruokavalioon. EUn politiikka ja komission politiikka osoittavat oikeastaan ihan päinvastaista. Meidän kalastuspolitiikkamme vahvistaa nälkää maailmassa, talouspolitiikka ja maatalouspolitiikka vahvistavat nälkää maailmassa, subventiot, maataloustuet, lisäävät nälkää maailmassa. Jollakin tavalla tämä kaikki kuulostaa farsilta. Emme me voi kaunistella asioita. Me itse olemme osa syyllisiä nälkään maailmassa. Kiitos. Kiitos. Komissiolle on esitetty paljon kysymyksiä. Teidän tulee vastata hyvin lyhyesti. Jakaa kenties kysymykset. Tulkit haluavat poistua piakkoin. Lyhyet vastaukset FLMuille. Kuka aloittaa, puhukaa lyhyet ja ytimekkäästi, mutta älkää puhuko kuitenkaan liian nopeasti. Oui, euh, je vais commencer bien sûr. Aloitan. Hyvät kollegani tässä jatkavat. Liittyen hintojen heittelyyn tämä on tärkeä kysymys 2007-2011 välisen aikana koettiin useita kriisejä, mutta nyt tiedot osoittavat, että tässä heittelyä ei ole ollut niin paljon viime aikana liittyen elintarvikkeiden hintaan. Ja tämä johtui siitä, että varastoja on riittävästi, öljyn hinta on alentunut ja dollari on vahvistunut alemmat hinnat. Tämä voi olla elintarviketurvallisuudelle siunaus, varsinkin niille kotitalouksille, jotka keskittävät suuren osan tuloistaan elintarvikkeiden ostamiseen, mutta virtaa mielessä, että kun miettii näitä globaaleja hyötyjä, hintojen aleneminen saattaa vaikuttaa myös äm, maanviljelijöiden tuloihin nopeasti liittyen hävikkiin. Olen sitä mieltä, että tämä on avainkysymys kollega puhuessaan YK haasteesta, niin tässä viidennessä pilarissa puhuttiin nimenomaan tästä hävikistä. EU-maat ovat ryhtyneet toimiin merkittävin toimiin viime aikoina Ranskassa parlamentin äänestänyt aiheesta, Belgiassa ja muussa pohjois maissa on kärtyhijat. Euroopan tilanne on toisenlainen kuin kehitysmaiden tilanne. Silloin menetetään 30-40 prosenttia tuotannosta johtuen siitä, että elintarvikkeet varastoidaan, kuljetetaan väärin. Ja tämän asia, josta, joka on syytä pitää mielessä. Thank you very quickly, but not too much. Uh, the first thing... Ihan nopeasti. Ensimmäiseksi haluaisin mainita sen, että G20-kokouksen jälkeen, joka käsitteli volatiliteettia, äh, FAO on äh, käynnistänyt markkinatiedotusjärjestelmän, josta tulee hyvin paljon tietoa. Teidän tarvitsee vain googlata tämä, äh, niin saatte paljon tietoa esimerkiksi hintojen tulossa olevista muutoksista tai niitä koskevista ennustuksista. Tämä on siis tämä häilyvyyskysymys, volatiliteettikysymys. Ja sitten lyhyesti vielä maatalouden pitkän tähtäimen näkymistä. Me tunnustamme, että ongelma on se, että tuotantoa on pyritty lisäämään, ei siten, että se olisi ympäristön kannalta parasta. Me voimme tietysti jakaa olemassa olevan ruoan paremmin, mutta kysynnän on kasvettava ja tästä tulee sitten toimituspuolella ongelmia. Euroopassa tietyillä alueilla tapahtuu niin, että maan kysyntä on voimakkaampaa kaupungeissa. Siitä johtuu tämä keskittyminen. Me odotamme, että maan arvo tulee, se mikä on kasvanut hyvin paljon on se, kuinka paljon maa, tietyn maamäärän alueella on tuotettu. Me pystymme ehkä way, and this is the most difficult part. Me pystymme kasvattamaan tuottoja varmaankin edelleen. Ihan nopeasti vielä väestöstä. Väestö ja köyhyys, niillä on mutkikas suhde. Väestö kasvaa nopeasti, kun ihmiset ovat hyvin köyhiä, pikemminkin näin päin kuin toisinpäin. Eli yleensä juuri köyhillä ihmisillä on paljon lapsia, koska lapset ovat eräänlainen vakuutus ja turva tulevaisuuden varalle. Me siis odotamme, että tämä suhde toimii siihen suuntaan, että kun ihmiset pääsevät vähän parempiin elämänoloihin ja naisia päästään kouluttamaan ja naisten olot kohenevat, niin silloin väestön kasvu hidastuu. Me emme siis odota, että väestön kasvu jatkuu samalla tasolla, kun tilanne maassa paranee. Ja lopetan varmaan tähän. Kiitos. Thank you, colleagues. The interpreters have been here since 2.30, I've been told. Kiitoksia. Tulkien täytyy nyt lähteä. Eli jos jatkamme nyt englanniksi, sopiiko? Selvä. Eli nyt tulkit voivat poistua ja kiitoksia, että saimme viisi minuuttia ylimääräistä aikaa. Eli kiitoksia. Yeah.